ohjelmasta Yhteinen rasmus ohjelma Puheenvuoronsa esitteli, olkaa hyvä Rova Pak. So, seid mal brav. Monsieur le Puhemies. Minusta tuntuu, että voin nyt aloittaa. Mitä luulette? Parahin komission jäsen, arvoisa parlamentin puhemies ja vielä läsnä olevat kollegat. Ai nuoretkin lähtevät jo, vaikka juuri puhun aiheesta, joka saattaisi teitä kovasti kiinnostaa. Ikävää. No, Hyvät naiset ja herrat, Euroopan 2020 strategian tavoitteena on lisätä työllistettävyyttä ja se ei ole mahdollista ilman koulutusta. Muodollista ja epämuodollista koulutusta, opetusta tässä ajattelen ja olen hyvin iloinen siitä, että kolme toimielintä ovat nyt ymmärtyneet koulutuksen merkityksen ja arvon ja ovat sopineet 40 prosentin budjetin korotuksesta. Koulutus, kielten oppiminen, kulttuurien välinen osaaminen on hyvin tärkeää ja se nähdään erityisesti nyt, kun Euroopassa on niin paljon nuoria, erityisesti eteläisemmässä Euroopassa, jotka joutuvat kärsimään työttömyydestä. Nämä nuoret ihmiset ehkä voisivat löytää työtä toisesta maasta, jos he osaisivat toista kieltä ja osaisivat toimia eri kulttuurien kanssa. Huomenna äänestetään Erasmus Plus asiasta. Työ on ollut hankalaa osittain siksi, että ohjelmaehdotuksella oli otsikko, jonka pohjalta en pystynyt mitään lähteä tekemään, joka ei pystynyt pitämään kiinni siitä, mitä luvataan. Erasmusta kaikille ei ole, siksi olen iloinen siitä, että lopulta löysimme otsikon, joka tekee tästä kaikesta ymmärrettävän. Erasmus Plus. Komissio innoissaan, ei myöskään neuvosto, mutta lopulta oltiin samaa mieltä tästä yhteisestä Erasmuksesta. Sano, mikä oli meille kaikille tärkeää yhteisessä keskustelussa. Me kuuntelimme niitä ihmisiä, jotka osallistuvat näihin ohjelmiin parlamentin ulkopuolella. He toivat esiin toiveitaan ja ajatuksiaan. Kyse oli esimerkiksi siitä, että nämä brändinimet, jotka hyvin tunnetaan tietyissä yhteyksissä – Nämä ohjelmat ovat saaneet paljon tukea ja ymmärrystä ja siksi ei haluttu hävittää niitä. Tämä tarkoittaa sitä, että Comenius on edelleen olemassa, Grundvik myös, Leonardo myös ja muutkin tutut ohjelmat. Lisäksi parlamentti huolehti siitä, että komission ensin ehdottamat minimibudjetit saivat lähän korotuksia niin, että jokainen tietää, miten suurista varoista on kyse seuraavalle seitsemälle vuodelle. Näin siis saadaan suunnitelman varmuutta. Hyvät kollegat, vuodesta 1992 ensimmäistä kertaa saimme mahdollisuuden keskustella ylipäätään koulutuksesta ja nuorista. Siihen mennessä sitä ei sopimuksessa meille luotu. 1992-1994 saatiin komeniusohjelma, joka lähensi kouluja toisiinsa – Kumppanuustoiminnan kautta yhdistettiin koulu ja opettajia tekemään työtä yhdessä yhden OP-ohjelman kautta. Seuraavalla ohjelmakaudella tämän e-ystävätoiminnan kautta saadaan satoja kouluja lisää mukaan. Sitten yksittäiset koulukumppanuudet niin, että 14-15-vuotias koulun kävijä voi komennuksen turvi mennä toiseen jäsenvaltion vuodeksi. Leonaidon ala on ala, joka on hyvin tärkeä. Erasmuksesta pidetään kiinni, mutta sitä laajennetaan tavalla, josta voimme olla todella iloisia. Eli niin, että voidaan lähteä kandidaatin tai maisterin tutkinnosta tai tohtorin tutkinnosta, tutkinnon pohjalta myös vaihtoon. Pienen apurahan turvin ei pysty selviämään ulkomaille, joten tässä pitää löytää jotain muita ratkaisuja. Siksi pidän komission ehdotusta tervetulleena mahdollista saada laina kokonaisen maisteritutkinnon toteuttamisen toisessa EUn jäsenvaltiossa. Tämä on siis tarjous, ei mikään pakko. Erasmus on edelleen olemassa, mutta tämä tarjous on tärkeä monille jotka eivät tuon 200 euron turvin voi mihinkään lähteä. Ehkä voidaan kuitenkin ottaa vastaan tällainen tarjous ja parlamentissa me huolehdimme siitä, että tämä takaisinmaksu hoidetaan myöskin sosiaalisemmin. Toivon, että tämä kaikki toteutuu myös käytännössä. Kiitos. A most Vasiliu. Kiitos oikein paljon komission nimissä. Komission sen Vassilio, olkaa hyvä. Hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijän tekemästä työstä, kuten myös varjoesittelijöiden työstä. Varmasti voin olla samaa mieltä siitä, että tämä on Euroopan unionin kaikkein tärkeimpiä, kunnioitetumpia ohjelmia. Euroopan talous- ja sosiaalikriisissä on antanut vain uutta pontta tuellemme koulutuksella, ammattikoulutuksella ja nuorisopolitiikalla. Olen iloinen, kun voin sanoa, että nyt keskustelun alla oleva teksti on myös hyvä osoitus yhteisistä ponnisteluista. 2011 komissio teki ehdotuksen uudeksi EU-ohjelmaksi koulutusta, ammattikoulutusta, nuorisoa ja urheilua varten, koska talouskasvu on ollut hidasta ja nuorisotyttömyys korkeaa. Ja ajatellen myös niitä valtavia haasteita, joita uusi tekniikka tuo muassaan, niin me olimme vakuuttuneita komissio siitä, että vanha malliin ei voitu enää jatkaa. Liian usein unohdamme, mitkä ovat poliittiset pyrkimyksemme, kun jotain laadimme. Meidän täytyy investoida uusissa haasteissa koulutuksen, ammattikoulutukseen ja nuorten osallistamiseen. Tästä syystä komissio esittikin 70 prosentin kasvua nykyihin menoihin. Kuitenkin on iloinen siitä, että paljolti parlamentin tuen ansiosta ja huolimatta siitä, että yleisesti on leikattu EUn talousarviota, niin tätä politiikkaa varten saamme 14,7 miljardia euroa tulevalle seitsemälle vuodelle, eli 40 prosenttia kasvua nykyisiin menoihin verrattuna. Hyvät parlamentin jäsenet, Viimeaikaiset selvitykset liittyen aikuisväestön taidoista osoittavat, että 20 prosenttia työikäisistä he ovat kovin huonoja esimerkiksi lukutaidoltaan tai laskutaidoltaan, ja siksi heidän on vaikea hyödyntää uutta informaatiotekniikkaa. Tänä päivänä lähes 6 miljoonaa nuorta on työttömänä. Jossakin maissa alle 10 prosenttia, ja jopa yli 50 prosenttia jossakin toisessa maissa. Yhtä lailla sitten, mikä on ristiriitaista, että meillä on kuitenkin Euroopassa kaksi miljoonaa avointa työpaikkaa, kun yksi kolmesta yrityksestä on törmännyt vaikeuksiin löytää ammattitaitoista väkeä. Siksi me tarvitsemme EUn ohjelma, joka pyrkii kohentamaan pätevyyksiä ja taitoja uudistamaan myös koulutuslaitoksiamme, ajatellen sekä muodollista että epämuodollista koulutusta. Meidän täytyy saada tuloksia nimenomaan tätä päivää varten, mutta myös tulevaisuutta varten. Erasmus Plus on innovatiivinen joltakin osin. Ensinnäkin korkeakoulutuksessa se huomioi kaikki meidän omaan ja kansainvälisen kykymme toimia ja kaikki yhden sateenvarjon alle. Me ei saada lisää tehoa yhtenäisyyttä ja näkyvyyttä EUn toimilla ja näin saada synergia aikaan. Toiseksi me huomioimme kaikki tärkeimmät nuorisotoimemme uuteen ohjelmaan luoden siltoja muodollisen ja epämuodollisen koulutuksen välille. Meidän täytyy tukia tätä yhteistyötä eri alojen kesken, jota niin, niin tarvitaankin. Lisäksi luomme yhteyksiä myös koulutuksen ja työelämän välille kehittämällä uusia kumppanuuksia, keskittymällä vielä enemmän nimenomaan nuorten työllistettävyyteen. Neljänneksi, nyt ensi kertaa, me tarjoamme eu rahoitusta myös urheilulle niin, että sitä hallinnoidaan paremmin, jotta voitaisiin välttyä rasismilta, dopingilta ja sopupeleiltä. Ja näin kansalaisetkin nauttisivat paremmin siitä. Uusi ohjelma lisää siis mahdollisuuksia sekä kansalaisille, koulutukselle, ammattikoulutukselle ja myös urheilulle. Tämän myötä saadaan lisää mahdollisuuksia myös yliopisto-opiskelijoille ja ammattikoulutukselle, niin että osa opiskelusta voidaan suorittaa ulkomailla, niin että saadaan ehkä arvokasta työkokemusta jossain muussa maassa. Lisäksi rahoitusta on enemmän myös opiskelijan vaihtoa varten ja vapaaehtoistyötä varten. Siinä ovat mukana kaikki koulutuksen alat, kuten myös nuorisoalat. Näin meillä on enemmän mahdollisuuksia myös päivittää heidän taitojaan. Ohjelma antaa myös mahdollisuuksia nuorisojärjestöjen toiminnalle, tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa muissa maissa, vaihtaa kokemuksia, oppia toinen toisiltaan ja luoda yhteisiä hankkeita. Tukia annetaan myös jäsenvaltioille, innovaatioita ja politiikan kehittämistä varten. Kaikki tämä auttaa meitä nostamaan koulutuksen tasoa ja myös ammattikoulutuksen ja nuorisojärjestelmien tasoa kautta Euroopan. Hyvät parlamentin jäsenet, tänä päivänä teillä on nyt mahdollisuus antaa täysi tukenne uudelle kunnianhimoiselle ohjelmalle, joka voi auttaa muuttamaan miljoonien eurooppalaisten elämää, muuttaa heitä parempaan suuntaan. Ja kiitoksia siitä. Thank you, Mr.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 investir no Erasmus é investir na juventude europeia. Erasmus... Komission jäsen, hyvät kuulijat, meidän täytyy investoida eurooppalaiseen nuorisoon. Sen vuoksi Erasmus kaikille on perustettu. Siihen kuuluu nuorisourheilu, yleinen koulu, ammattikoulutus, kyse on opiskelijoista, nuorista, mutta myös työllistymismahdollisuuksista ja henkilökohtaisesta kehittymisestä. Nuorisotyöttömyys on suuri eurooppalainen ongelma. Budjettivaliokunta on sitä mieltä, että ensimmäisenä prioriteettina kaikilla politiikkalohkoilla äh, liittyen täytyy ottaa huomioon nuoriso, erityisesti nuorisotyöllisyys. Erasmus Plus on ohjelma, joka budjetti teknisesti saa eniten lisärahoitusta 40 prosenttia lisää verrattuna viimeiseen ohjelmakauteen, yli 3 miljardia euroa. Se osoittaa, miten tärkeä budjettivaliokunnalle ja parlamentille meidän nuortemme tulevaisuus onkaan. Kiitos. Seuraavana työllisyysvaliokunnan nimissä edustaja Rinkevich. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää, joka on saanut oikein hyviä tuloksia aikaiseksi, kun hän on neuvotellut tulevasta Erasmus-ohjelmasta. Tämä on tulos, joka oli tavoitteenani niin alusta asti, kun olen työllisyysvaliokunnan lausunnon laatija. On hienoa, että saadaan parempi ohjelmien rakenne, selkeät alaohjelmat, jotka vastaavat eri koulutusta tasoja, eri koulutuksen aloja. Lisäksi onnistuimme siinä, että nuorisokysymykset saatiin erikseen selkeästi esiin myös budjetissa. Nämä tekijät puuttuivat alkuperäisestä ehdotuksesta. Mielestäni on tärkeää keskittyä enemmän ammattikoulutukseen ja ammattikoulutukseen. Ammattikoulutus on hyvin tärkeässä roolissa, kun pyritään talouskasvun Euroopan 2020 strategiassa. Erityisesti tulisi puuttua korkean työttömyyden luomiin ongelmiin. Olisi edistettävä todella elinikäistä oppimista, tukea aktiivista kansalaisuutta. Yhteiskunnassa vaaditaan jatkuvasti osaamisen parantamista – itsensä kehittämistä. Siksi voisin onnitella vielä kerran siitä, että saatiin näin hyvä ohjelma sovittua. Kiitos. Kiitos. Sitten teollisuusvaliokunnan nimissä edustaja Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, doamne comisar. Investițiile în educație, cercetare și inovare sunt esențiale pentru politică. Puhemies. Teollisuuspolitiikan osalta teollisuusvaliokunta on sanonut, että jos puhutaan Erasmus kaikille ohjelmasta, niin siinä on osansa myös teollisuuspolitiikalla. Ihmisten liikkuvuus ja liikemiesten liikkuvuus on olennaista. On myös olennaista, että osallistuvat maat mahdollistavat sen, että ihmiset voivat suorittaa tohtorinkoulutusohjelmia muissa maissa. Se on olennaista nuorisoliikkuvuuden kannalta. Yli 35-vuotiaiden osalta on tarve tukea elinikäistä oppimista. Tämä pitäisi tehdä liitteellä asetukseen eikä delegoituilla säädöksillä. Kiitos. Seuraavaksi ryhmien puhujat. Ensin EPPn nimissä edustaja Skryvelskia. Käsittelemme tämän hyvin tärkeää asiaa miljoonien eurooppalaisten tulevaisuuden kannalta. Ehdotetaan yhdeteistä ohjelmaa. Jos verrataan aiempiin vuosiin, niin budjettia on ohjelman toteuttamiseen lisätty yli 14 miljardia euroa seitsemänvuotiselle ajalle. Taitojen ja tietojen kumuloituminen äh, rajoittaa kustannuksia hallintoorganisaatioissa. Tässä voidaan vaikuttaa päätöksentekoprosessin lyhenemiseen sekä rationalisoidaan varojen jakoja paljon positiivisia asioita. Täytyy kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että kun luodaan yksi yhteinen ohjelma, täytyy ottaa huomioon ennen kaikkea se, että uudet ratkaisut paremmassa määrin kuin aiemmin realisoisivat strategisia tavoitteita, joita haluamme saavuttaa. Ajattelen tässä niitä lohkoja uudella, uudessa ohjelmassa, jotka liittyvät nuorison koulutukseen, että saadaan nuorisolle pätevyyden parantamisen kautta, uusien taitojen kautta työllisyyttä lisää näiden osatekijöiden ansiosta voidaan parantaa nuorison koulutustasoa eri alueilla ja tehokkaasti torjua työttömyyttä tämän ryhmän osalta. Muistetaan, että Erasmus-ohjelmasta on hyötynyt jo melkein 3000 opiskelijaa Euroopassa. Siinä mukana 130 000 melkein opiskelijaa puolesta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Nevalelova Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, olin iloinen, että voimme puhua Erasmus Plusasta, jos sitäkin voi kutsua. Kiitos parlamentin kaikille kollegoille, jotka ovat auttaneet saamaan tekstin aikaan. Se on kaunis teksti, josta kaikki pidämme. Ennen kaikkea haluaisimme kiittää Doris Pakkia hyvin väsyttömästä työstä opiskelijoiden hyväksi. Haluaisin kiittää Korelia ja muitakin henkilöitä komission jäsenen kabinetissa. Kiitos myös puheenjohtajavaltio Liettualle ja Julia Anderssonille, joka auttoi Euroopan parlamenttia laatimaan tekstin, jota nyt olemme hyväksymässä. Mielestämme voimme olla nyt tyytyväisiä. Tämä nimittäin vastaa paljon meidän ja valiokuntamme odotuksiin ja toiveisiin. Se tekee tästä olemasta huomattavasti helpommin ymmärrettävän. Erasmus da Vinci Comenius-ohjelmat säilyvät kuitenkin mukana niminä. Nuoriso ja urheilu voidaan yhdistää paremmin, kuten myös elinikäinen oppiminen. Näin voidaan laajentaa yhteistyötä, käyttää hyviä käytänteitä ja innovoida. Tulevien seitsemän vuoden aikana ohjelman myötä neljä miljoonaa henkilöä voi käyttää hyväksi näitä apurahoja. Edellisen puhujan lailla minä haluaisin tähdätä sitä, että kolme miljoonaa on jo päässyt nauttimaan tästä mutta me haluaisimme, että seitsemän vuoden aikana kaksi miljoonaa uutta opiskelijaa pääsisi hyötymään tästä. Ei ole kyse pelkästään nuorista tai opiskelijavaihdosta, vaan kyse on myös yliopistoväestä laajemminkin. Nyt mukana on myös omaa lukunsa nuorisoa varten, sehän ei alun perin ollut ehdotuksessa. Siellä on myös nuorten liikkuuta varten oma talousarvionsa. Voimme tukea paremmin nuorisojärjestöjä, kuten kansalaisuushankkeita ja vapaaehtoistyötä. Tämän lisäksi tuomme myös epämuodollista oppimista. Olen iloinen, että sosiaalinen sektorikin on nyt mukana tässä. Siellä on myös vähätuloisia nuoria perheitä tai syrjäytyneitä. Mukana on myös koeväline opiskelijan lainoja varten – Tämä ei kuitenkaan saa korvata apurahoja. Pyydän kaikki järjestämään tämän puolesta, koska tulos on kolme toimielimen välisen yhteistyön tulosta. Kiitos. Seuraavana ALDE-ryhmän nimissä edustaja Lökkikod. Jordi Kiitos, puhemies, komission jäsen, Todella sydämelliset onnittelut esittelijä Pakille liberaaliryhmältä. Hän on todella tehnyt loistavaa työtä. Jos katsottaisiin takaisin päin vähän monivuotisiin rahoituskehyksiin ja katsottaisiin tätä osiota, niin Erasmus on ehkä menestyksekkäin osio seitsemänvuotisesta ohjelmista. Voimme olla näin todella ylpeitä. Ehkä voitaisiin pohtia sitä, mikä voisi olla seuraava askel tämän yhteisen Erasmus-ohjelman osalta. Erasmus-ohjelmien laadun perään kysytään jatkuvasti. Siitä miten hyvänlaatuinen ihmisten oleskelusta ulkomailla tulee. Meillä on nyt paljon varoja, voimme saada paljon ihmisiä liikkeelle. Ja sitten seuraavaksi loogisesti olisi paikallaan kysyä, voisimmeko jotenkin parantaa heidän ulkomailla kokemustaan. Tämä olisi ehkä parannusmahdollisuus seuraavalla kierroksella, kun tämä aihe tulee jälleen käsittelyyn. Pitäisin tuota hyvän ajatuksena, mutta muuten siis todella onnittelut meidän ryhmältämme. Te teitte hyvää työtä ja pääsimme näin pitkälle ja kun katsomme tätä asiaa jälkikäteen, tämä on varmasti yksi menestys. Kiitos. Kiitos. Seuraavana vihreiden nimissä edustaja Benaram Atu, olkaa hyvä. Chers collègues, madame la Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Kun meillä nyt on 31,1 miljardia tätä uutta ramusta varten, niin siellä on 40 prosenttia enemmän kuin oli edellä, edellisellä ohjelmakaudella. Minun ryhmäni vihreät ovat iloisia tästä totta kai. Kun ajatellaan nyt kriisin aikoja, niin on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni kuitenkin edelleen vastaa niihin toiveisiin, joita kansalaisilla on. Siksi tässä tarvitaan enemmän mahdollisuuksia koulutuksessa ja ammattikoulutuksessa eri muodoissaan. Niitä täytyy päättäväisesti myös rahoittaa myös ajatella vähäosaisia ja ennen kaikkea nuoria. Ja todellakin täytyy investoida nuoriin. Jokainen euro näissä toimissa johtaa kerrovaikutuksen autta Euroopan kehittämiseen ja myös yhteenkuuluvuuteen. Mutta haluaisin ottaa esille kolme seikkaa, jotka ovat vielä kysymysmerkkejä. Ensinnäkin me emme ole pystyneet saamaan mukaan nuoria työnhakijoita tämän ohjelman yhteydessä nyt Meillä ole mitään takuita siitä, että alueet ovat riittävän valppaina tai että noudattavat myös täydentävyysperiaatetta riittävästi, kuten Erasmus Plusassa on ajateltu. Eli minkä aseman jäsenvaltiot antavat koulutukselle, ammattikoulutukselle käytännön ohjelmissa. Siksi komission jäsen minä pyydän, että te kannatte huolta siitä, kun komissiossa näitä toimintaohjelmia jäsenvaltioissa tarkastellaan, että myös tämä osa väestöstä on keskiössä. Muutoin nämä nuoret eivät voi nauttia tuesta Euroopan sosiaalirahastosta. Toiseksi haluaisin myös esittää huoleni siitä, minkälaisia toimia meillä on yhteistyön tiimoilta kolmannen, kolmansien maiden kanssa ja tuleeko tämä otsakkeesta neljää, kun siellä on ole summiakaan määritelty. Näiden yhteistyöhankkeiden täytyy pystyä jatkumaan myös Välimeren eteläpuolisten maiden kanssa. Niitä täytyy vielä vahvistaakin myös yliopistokoulutuksessa. Minä luotan teihin, että te kollegojenne kanssa, varsinkin Stefan Fyylen ja neuvoston kanssa, olette riittävän kunnianhimoisia näiltä osin. Ja sitten kolmanneksi, kuten tiedätte, Euroopan parlamentti, me, me emme ole vielä pystyneet takaamaan kaikkien summien jakoa valinnan osalta esimerkiksi äh, maisterikoulutuksen osalta. Mutta meidän täytyy taata parempi tulevaisuus nuorille. Toivottavasti myös näiden myötä pystytään valvontaharjoittamaan paremmin. Ja te teette kaikkenne, että tässä voidaan myös kunnioittaa kaikkien oikeuksia. Kiitos. Köszönöm szépen. Az európai konzervatívok nevében McClarkin asszony következik. Sitten ECR-ryhmän puolesta Rova McClark. Nyt kun ohjelmaa järjestetään uudelleen viimeisen 18 kuukauden aikana, olen sitä seurannut. Täytyy sanoa, että noin vuosi sitten eh, äänestin parlamentin kantaa vastaan tästä ohjelmasta. Ja siinä vaiheessa ryhmällä ne oli suuria huolia monistakin asioista. Budjetin koosta, ja lainatakuista ihan kaksi asiaa mainitakseni. Kuitenkin sitten kun trilogit oli käyty Irlannin puheenjohtajakauden aikana, teksti on kehittynyt parempaan suuntaan. Se ei ole täydellinen, mutta se on parempi. Omassa maassani Erasmus-ohjelmaa pidetään eh, toimivana asiana, jossa EUlla on todellakin lisäarvoa. Ja olen toiveikas, että ohjelma jatkuu, jotta ihmiset voivat hyötyä mahdollisuuksista opiskella ulkomailla oppia uusista kulttuureista ja oppia uusia taitoja. Olen kuitenkin syvästi skeptinen ja pettynyt, kun ajatellaan näitä valtavia rahamääriä, joita on Jean Monnet rahoitukseen jaettu. Siellä koulutetaan Brysselin eliittiä ja minusta on äh, hämmästyttävää, että parlamentti on omien byrokraattien kouluttamisen laittanut enemmän kuin uuteen toimivaltuuteen urheiluun. Kuitenkin olen iloinen siitä, että urheilulle on nyt annettu oma budjettikohta ensimmäistä kertaa, vaikka olisin ollut iloisempi, jos urheilu olisi saanut vieläkin suuremman osan Erasmus-budjetista. Erityisen hyvänä pidän sitä, että keskitytään ruohonjuuritason urheiluun. Nämä ihmiset ovat niitä, jotka todellakin voivat hyötyä rahoituksesta, joten kuten sanoin, teksti ei ole ollenkaan täydellinen, mutta minä ja ryhmäni äänestämme kuitenkin tämän sopimuksen puolesta, koska sitä saadaan mahdollisuuksia nuorille ihmisille ammattikoulutuksen osalta myös ja olen toiveikas, että se mahdollisuudet hyödyttävät ei pelkästään osallistujia, vaan taloutta yleisemminkin. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana KNGL-ryhmän nimissä edustaja Verja. Merci, monsieur le Kiitos puhemies ajatellaan nykyisiä talousarviopuitteita, niin Erasmus on ikään kuin ihme. Se ei ole joutunut leikkurin alle neuvostossa. Jos ajatellaan komission alkuperäistä ehdotusta, niin kuitenkin tämä on yksi harvoista ohjelmista, joissa on merkittävä kasvu saatu aikaan. Siitä voi olla vain iloinen, varsinkin nuorten puolesta, jotka eniten tästä hyötyvät. Jos ajatellaan liikkuvuus- ja vaihto-ohjelma, varsinkin Erasmusta, niin se on kaikkien kauneimpia menestystarinoita Euroopan unionissa ja ja harvoja sitten taakse on saatu yksimielisyys, mutta meidän ryhmämme ei voi kuitenkaan yhtä asiaa tässä. Tämä liittyy lainatakoihin opiskelijoille. Sen sen jäsenvaltiot kehittelisivät apurahajärjestelmiä, niin siellä opiskelijat ovat itse maksamaan opiskelunsa, vaikkin vähävaraisimmatkin ovat joutuneet ongelmiin opiskelun jatkon osalta. Mikä merkki tämä on? Ja tässä Euroopan liberaali eliitti vain haluaa amerikkalaista mallia tuoda tänne. Eli niillä on varaa, voivat mennä yliopistoon. Me emme halua tälle tielle mennä, haluamme yliopistoa kaikille. Kysynnöm szépen Paljon kiitoksia. Seuraavana EFD-ryhmän nimissä edustaja Fontana, puolitoista minuuttia. Grazie Presidente Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää mm, Rova Pakin puheenjo- valiokunnan puheenjohtajaa. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja huomioinut kaikki varjoesittelijätkin. Täytyy tunnustaa, että Minäkään olisi voinut kuvitella aluksi, että tässä saadaan talousarvioon kasvatettua. Tässä on saatu jopa 14 miljardiin tämä nousemaan 40 prosenttia kasvua. Ja varsinkin kun nuoret nyt kärsivät kriisistä näinä päivinä, voidaan sanoa, että tämä tulos on aika poikkeuksellinen. Erasmus on varmasti yksi niistä ohjelmista, joka on kaikkien tunnetuin Euroopassa. Ja myös sellainen ohjelma, jonka myötä on pystytty tarjoamaan nuorille mahdollisuuksia lisätä pätevyyttään, siis opiskelujen aikana, mutta myös työelämässä. Tässä on tällainen side tulossa myös koulutuksen ja työelämän välille, ja sen pohjalta voidaan myös Eurooppaa viedä eteenpäin niin, että ohjelma voi tarjota paremman tulevaisuuden nuorille. Olen iloinen siitä, että tässä harjoitetaan kuitenkin myös valvontaa ohjelmassa, kun täytyy muistaa, että kun opiskelijat menevät hakemaan kokemuksia muista maista, niin ei se ole mikään lomaa, vaan että valvontaa täytyy harjoittaa näiltäkin osin. Ajatella myös, mitä kustannuksia syntyy vaihdon myötä, mutta onhan se kuitenkin valtava askel eteenpäin. Kiitos. Nyt Seuraavana edustaja Velet, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvää iltaa komission jäsen, hyvät kollegat. Hankalissa talousoloissa on todella lähes ihme, että onnistuttiin siinä, että saatiin jopa korotettua Erasmus-budjettia. Onnittelut komission jäsen Vasiliu teille ja esittelijä Pakille. Tämä oli hankalaa työtä. On itsestään selvää, että nämä ohjelmat ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevaisuutta ajatellen. Yhteistyö ja opiskelija-opettajan vaihto on yksi parhaista tehokkaimmista välineistä, joilla voidaan vastustaa kasvavaa populismia nyt. Näin todella edistetään Euroopan integraatiota. Ajatellaan sitä, miten monet opiskelijat, opettajat voivat saada ulkomailta kokemusta vuoteen 2020 mennessä. Se on hyvä voidaan huolehtia siitä, että tehokkaasti käytetään nämä varat ja investoidaan näin opiskelijoiden tulevaisuuteen. On siis tärkeää, että jäsenvaltiot myös osallistuvat tähän työhön. Edustajat Pak ja McClarkin sanoivat, että voimme viitata siihen, että luodaan pohja myös urheilun eurooppalaiselle ulottuvuudelle – emme voi lähteä säätelemään sinänsä urheilua, mutta esimerkiksi sopupelejä doppasta vastaan on taisteltava. Meidän on tehtävä paljon enemmän työtä Euroopan tasolla tässä suhteessa. Ja näin saadaan todella lisäarvoa tästä ohjelmasta. Kiitos. Kiitos. Seuraavana kaksi minuuttia edustaja Kamerevert. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Uskon, että tässä on kova työ ollut takana, mutta olemme onnistuneet. Erasmus Plus nyt saman jaloilleen. Nyt kun on uusi nimi, joka heijastaa menestyksekkäintä ohjelmaa koulutuksen alalla. niin tekee selväksi myös, että otetaan huomioon koulujen ulkopuolinen koulutus, muu koulutus, opiskelijat, myöskin urheilu ei voi unohtaa. Koulutus on arvo sinänsä, eikä kyse ole pelkästään taloudellisesta asiasta. Ja sen vuoksi oli erityinen asia meille, että erityisesti otetaan huomioon nuoriso, työttömyys ja nuorison oma luku ja että siihen tulee oma budjettikohta ja omat varat ja tehdään sillä selväksi, että, ja, että se meille onnistuu, niin, onnistuu, niin siltä olen erityisen tyytyväinen. Grundtvig, Comenius ja Leonardo yksittäiset ohjelmat, ne pitävät edelleen nimensä ja ne ovat edelleen sitten tunnistettavissa hyvin. Ehdotuksen myötä mielestäni olemme löytäneet hyvän tasapainon. 11 alaohjelmaa ovat nyt sitten yhteinen liikkuvuusohjelma, ja siihen kuuluu myös koulutus ja nuoriso, ja se on erityisen hyvä, että se otetaan urheilun kanssa samaan. Ensin nyt tunnustamme urheilun osalta eurooppalaisen lisäarvon ja tässä on vähän pelivaraa sitten Euroopan tasolla, muotoilla Euroopan tasolla. Urheilun ja nuorison ohjelmiin tarvitaan vähän rahaa suhteessa ja voidaan todellakin rakentaa eurooppalaista identiteettiä ja tukea sitä, mitä muualla aina toivomme. Niin niistä asioista tulee koettua todellisuutta nuorisohjelmien kautta ja erityisesti olemme määrärahojen korotuksista iloisia ja tulee vieläkin lisää rahaa. Ja olen aina puhunut opiskelijoiden puolesta ja tietysti asiasta keskustellaan kriittisesti, mutta se on mahdollisuus, jota pitäisi kokeilla. Että enemmän opiskelijoita voidaan saada opiskelijoille opiskelemaan koko opiskelijan ulkopuolella. Uskon, että kannattaa tältä se yritys aloittaa. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Schaake, minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission kollegat. Kansainvälisiä taitoja opiskelijoille, mutta myös ammattikoulutuksen parissa olevilla. Tämä on yhä tärkeämmäksi kansainvälisillä työmarkkinoilla. Liikkuvuuden puute tietenkin liittyy myös nuorisotyöttömyyteen ja sen ratkaiseminen. Minä uskon, että Erasmus plussassa Opiskelijan pitää olla keskiössä, kun on budjettileikkauksia. Nuoret maksavat korkean hinnan, kohtuuttomankin korkean hinnan talouskriisin ratkaisemisesta, johtavuuden puuttumisesta on se, että he ovat meidän investointiamme tärkeimpänä kohteena. Jos halutaan tehokkuutta, niin meidän mitä menettelyä ja kustannuksia. Ikävä kyllä, täälläkin olisi syytä välttää näitä pitkiä toiveluetteloita, koska se vesittäisi kuitenkin Orasmus Plusin vaikutuksia ja tehoa. Meidän täytyy keskittyä laatuun, kun ajatellaan neljää miljoonaa, jotka ehkä voivat osallistua vaihtoon. Ja meidän varmasti lainata kun myötä saada lisääkin väkeä mukaan. Totta kai me olemme saaneet lisää varoja merkittävästikin, mutta kuitenkin se on vain vähäinen osa talousarviotamme me pystymme tekemään paljon enemmänkin nuorten hyväksi ja meidän täytyy tehdä enemmän ja tarjota poliittista johtajuutta. Helga Kiitos. Seuraavana Helga Tryppel. Arvoisa puhemies, komission jäsen Erasmus-ohjelma on todella menestystarina eurooppalaisittain. Kolme miljoonaa opiskelijaa tähän mennessä on osallistunut, ja tämä voidaan nähdä viime vuonna 250 000 Eli hienoja lukuja. Hienoa, että olemme onnistuneet parlamenttina siinä, että tässä ohjelmassa selkeästi osoitetaan, mitkä alaohjelmat siellä on Erasmus, Erasmus Mundus, Grundvig, Leonardo ja nuoriso-ohjelma. On tärkeää, että nämä ohjelmat tunnistetaan sieltä edelleen. Erityisesti kun nuorisotyöttömyys on niin korkealla tasolla Euroopassa, olisi ehkä parempi saada vielä enemmän varoja Leonardon käyttöön. Vähän itse kriittisesti näin sanon. Komissio oli alun perin vaatinut korkeampaa budjettia. Nyt ei oikeastaan päästy ihan niin suuriin summiin kuin olisi ollut tarpeen Euroopan tasolta. Olisi ollut toivottavaa, että useammat nuoret opiskelijat olisivat voineet osallistua näihin ohjelmiin ja että apurahat olisivat olleet suurempia. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Tomasic. Arvostan esittelijän pyrkimyksiä, kun pyritään saamaan aikaan tehokkaampi järjestelmä kuin mitä komissio ehdotti. Haluan sanoa, että esittelijän pyrkimys laatukkaisiin ohjelmiin kaikille ei pelkästään korkeakoulutuksesta on tärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta. Täytyy pyrkiä kehittämään liiketoiminnan monimuotoisuutta riippumatta pätevyyksistä ja iästä ja sitten saada yhtäläisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Tuen esittelijän ehdotusta hallinnolliseksi puitteeksi ohjelmalle kussakin jäsenvaltiossa. Sopusoinnussa subsidiariteettiperiaatteen kanssa ja se valtiolle jätetään paljon vapautta. Olen moneen otteeseen painottanut, että en voi tukea työttömyyteen liittyvää liikkuvuutta. Siinä ja oteta heikompia ja siinä ja huomioon. On parempiakin ratkaisuja. Kiitos. Seuraavana edustaja Anju, minuutti. Well, I won't be Minä en kyllä onnittele ketään puhemies. Mitä, mitä Erasmus nyt on? Siinä vain ylistetään opiskelevaihto-ohjelmia. Ja kyllä se onnistuu ilman EU-takin. Meidän maamme yliopistoilla on valtavia ohjelmia kautta maailman ilman, että tarvitaan poliittista unionia. Erasmus ei ole oikeastaan koulutukseen liittyvääkään. Syy kyynisesti käytetään nuoria hyväksi, jotta voidaan poliittisia tavoitteita vain viedä eteenpäin. 42 ja 78 tarkoitus sanovat, että siinä tuetaan Euroopan unionin ulkotoimia ja edistetään eurooppalaisia arvoja. No sehän kertoo kaiken se. Halutaan vain vahvempaa eurooppalaista identiteettiä, halutaan eurooppalainen urheilupäiväkin, niin, niin että sekin tulee varmasti sitten meidän paitoihimme ja siinä halutaan viisumijärjestelyjä helpottaa liikkuvuuden lisäämiseksi. Eli vain ovet sepposen selälleen auki maahanmuutolle, enkä aloitteen parlamentista tukea. Ja sitten halutaan 40 prosenttia tietyn ikäisistä korkeakoulutuksen pariin, ne, niin että tota halutaan korkeampia kulu, yliopistomaksuja kuitenkin meillä. Ja sitten katsokaapa vielä, mitä tämä kaikki maksaa. Uh, Oletteko edustaja Anju valmis vastaamaan Guinnessin siniseen korttiin? Yes, please. Oletan, että olette. Olkaa hyvä. McGuinness, please. Thank you. Edustaja McGuinness. I hesitate to bother. Kiitos puhemies. Äh, vähän epäilen, kannattaako kysyä, mutta äh, joskus näyttää, että jos jätetään kommentoimatta, niin sitten näyttää siltä, niin kuin olet täysin samaa mieltä, mutta en ole. Kysyn, kunnioitatteko ollenkaan nuoria ihmisiämme? Ja minulla on muutama lapsi itsekin ja heidän kyky tehdä erosen välillä, mikä on oikein ja väärin. Heidän kykynsä no, kypsinä nuorina ihmisinä oppia ja elää kokemuksia jakamalla. Mielestäni tämä huomioon ottaen teidän kommenttinne osoittavat kunnioituksen puutetta nuoriamme kohtaan. I, I have three sons. No minulla on kolme poikaa. Kaksi yliopistossa. Yksi tekee työtä. En usko, että he tarvitsevat Euroopan unionia kertomaan, että pitäisi tehdä kovasti töitä. En halua pahoittaa nuorten mieltä mutta minua huolestuttaa se, miten Euroopan unioni käyttää nuoria hyväkseen edistääkseen omaa asiansa. Käyttää rahaa siihen, että kerrotaan nuorille, miten loistava asia EU on ja pyritään näin saamaan äänestämään Euroopan puolesta. Kiitos. Ja näin puhemies voi pahoitella, ettei voi käyttää puheenvuoroa. Edustaja Sver, puolitoista minuuttia komisarka najprej bi se rad zahvalil poročevalki. arvoisa puhemies hyvä komission jäsen ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Arvo Pakkia hänen pyrkimyksistään ja ponnistuksistaan. Ilman niitä EU-ssa ei olisi pystytty päästämään näin hyvään tuloksiin tämän asian osalta nyt kun on paljon leikkauksia ja niukkuutta, niin 40 prosenttia on onnistuttu neuvottelemaan tähän lisää. Kiitoksia neuvostolle ja komissiolle siis. Olin esittelijänä Euroopan parlamentissa nuorisoliikkeessä ohjelmasta ja silloin todettiin, että eurooppalainen koulutusjärjestelmä pitäisi olla sellainen, joka tukee ennen kaikkea yksilöä, mutta ottaa huomioon yhteiskunnan ja talouden tarpeet. Ja nykyään voimme todeta äh, uusia harkintoja koulutuksesta ja toivon, että tulevaisuudessa toisaalta ei olisi miljoonia työttömiä nuoria ja sitten toisaalta avoimia työpaikkoja, niin sellaisia, joita kukaan ei löydä. On tietysti tärkeää, että meillä on hyvää koulutusta ja ammattikoulutusta se on pohja meidän hyvinvoinnillemme. Ja toivon, että uusi ohjelma jo vuoden 2014 alkuun pääsisi vireille. Näin se voi palvella sekä Eurooppaa että nuorisoa. Kiitos. Edustaja Salom, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia komission jäsen. Jos nyt on kaksi asiaa, jotka kiinnostavat nuoria, niin varmasti ensinnäkin se liittyy työllisyyteen ja tulevaisuuteen ja sitten toinen myös se, että he haluavat olla osa yhteisöä, poliittista ja kulttuurista yhteisöä, nimittäin Euroopan unionia. Täällä puhutaan paljon siitä, että tarvitaan työpaikkoja nuorilla, hyvä niin. Ja nyt meillä olisi tilaisuus puhua myös näistä yhteisistä arvoista, joita Erasmus on auttanut hieman eteenpäin, koska monet nuoret voivat muuallakin opiskella kuin omissa maissaan. Ja totesitte, että tässä talousarviota voidaan nyt euron mittakaavassa nostaa. Tästä syystä on kauhean vaikea ymmärtää, että joissakin maissa, mukaan lukee minun maassani, Espanjassa, kun ajatellaan, että menee suuntaan jos toiseenkin opiskelijoita, niin se on nyt johtanut epävarmuuteen tämän ohjelman osalta.

Minä olen entinen urheilija ja haluan tukea tätä urheilun tukemista, koska rahaa tuen kautta saadaan jotain aikaiseksi, mutta motivaatiota tulee kai sitä kautta, että urheilija pystyy osallistumaan urheilukilpailuun ja riippumatta siitä, miten paljon rahaa käytetään, jos nuoret eivät pääse osoittamaan osaamistaan, niin kaikki tämä on turhaa. Ja nyt jos ajatellaan nuorten olympialaisia, voimistelu on siellä aivan liian hankalassa asemassa. Tässä on tapahtunut tekninen ongelma. Toivon, ettei tässä ole mitään muita syitä sillä, että jätetään tietyt Euroopan maat ulkopuolella. Näin mikään Euroopan unionin jäsenvaltio ei pääse mukaan ja tämä edistää Venäjää, Kasakstania ja Turkin asemaa ja muiden. Meidän pitäisi tehdä siis kaikkemme, jotta puolustaisimme eurooppalaisten kansalaisten oikeuksia. Kiitos. Kiitos, edustaja Van de Kamp. Eh, Arvoisa puhemies, kiitos oikein paljon. Koulutusohjelmat Euroopan unionissa ovat näkyvimpiä nuortemme silmissä – ja voimme varmasti olla oikein ylpeitä tästä, erityisesti aikoina, joina Euroopan unioni etsii oikeutusta itselleen. Me voimme varmasti kiittää kovasti Doris Pakkia. Hän on tehnyt valtavasti työtä esittelijänä. Tämä on hankala monimutkainen kysymys. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että yhä useammat pääsevät nyt mukaan ammattikoulun opiskelijat myös. Me tiedämme, että korkeamman koulutuksen osalta pidetään ohjelmaa hyvänä, mutta nyt katsotaan ammattikoulutusta. Myös keskiasteen koulutusta katsotaan vammaisten asemaa ja katsotaan urheilua. Älkää sanoko, ei urheilu luo työmahdollisuuksia, koska monet nuoret löytävät myös työpaikan urheilun parista. Olen myöskin iloinen siitä, että otetaan huomioon nuorisotyöttömyys. Erasmus-ohjelma on ehkä käytetty liikaa siihen, että opiskellaan vain ilman, että otetaan huomioon työmarkkinoiden tarpeet. jos voidaan tässä tiukentaa vähän toimintaa, niin se olisi hyvä edistysaskel. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Ivan. Mulțumesc. Vorbim foarte de... Kiitoksia. Viime vuosien aikana on paljon puhuttu osallistavasta taloudesta, joka perustuu tietoon, kestävään talouteen. Puhutaan työttömyyden torjunnasta, työttömyysluvut ovatkin korkeat nuorten keskuudessa. Ja meillä on ollut menestyksekäs ohjelma ollut 25 vuoden ajan nuorille ihmisille. Se on hyvin rahoitettu ohjelma. Yhtenäismarkkinoita ei Euroopassa voisi olla, jos ei olisi yhtenäistä eurooppalaista työvoimaa. Haluamme, että nuoret ihmisemme ylittävät rajoja vaihtaakseen kokemuksia, opiskellakseen eri yliopistoissa kuin omassaan. Tarvitsemme työvoimaa, jolla on monenlaisia taitoja. Tarvitsemme tutkinnon suorittaneet, jotka ovat valmiita työskentelemään kaikkialla yhteismarkkinoilla. Tarvitsemme myös elinikäistä oppimista. Tämä ansaitsee täyden tuen. Sanchez Schmidt asson következik. Kiitos, edustaja Sanchez Schmidt. Merci, monsieur le président. Kiitos, puhemies. Erasmus on todennäköisesti eurooppalaisesti ohjelmista tunnettuin, eli oli hyvä uusia se. Nyt se on Erasmus Plus, ja kiitos Doris Backin työn ja parlamentin työn. Ohjelmasta tulee todellinen tuki yhteyksillä kansojen kesken. Nyt on kyse 2014-2020 ohjelmakaudesta ja tämä on todella menestystarina. Se osoittaa, miten me luotamme koulutuksen, ammattikoulutuksen, nuorisoon ja urheiluun. Ajatellen nyt suhdanteen, niin tämä on valtava haaste ollut nuorille. Se, että saadaan aikaan eurooppalainen oppimisalue koko elämän ajaksi on tärkeää, että saadaan aikaan kestävää, järkevää kasvua. Erasmus Plus on konkreettista tulosta myös kansalaisille. Meidän täytyy välttyä kielteiseltä vaikutukselta, joka on syntynyt Euroopasta. Eli me on toivotamme menestystä Erasmus Plusille, koska se on hyvä jatkotarina edeltäjälle. Kiitos. Seuraavana edustaja Senalova. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegy. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, koulutus on hyvin tärkeää ajatella Euroopan hyvinvointia, vahvistaa kilpailukykyä ja Euroopan yhtenäisyyttä. Kyse ei ainoastaan muodollisesta oppimisesta, vaan epämuodollisesta myös siitä, että oppii tuntemaan muita maita, muiden maiden kulttuuria. Näin luodaan yhteyksiä ja se on tärkeää. Näin voidaan päästä eroon hyvällä tapaa ennakkoluuloista. Yhteinen Erasmus on lippulaiva Euroopassa ja minä pidän tämän ohjelman tukemista erityisen tärkeänä. Siksi pidän hyvänä, että budjettia on korotettu. Se myös osoittaa, miten tärkeänä tätä ohjelmaa pidetään. Näin mahdollistetaan miljoonien eurooppalaisten osallistuminen tähän ohjelmaan. Ja sydämellisesti haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä myös, jotka ovat tehneet loistavaa työtä ja saaneet hyvän tuloksen Euroopan nuorille. Kiitos. Köszönöm szépen. Most Basescu asszony. Kiitos, seuraava puhuja on edustaja Basescu, olkaa hyvä. Domnule președinte, doresc și eu să o felicit. Anna Doamna Doris Pack pentru... Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella kollegaa Doris Pakkia kaikesta tehdystä työstä ohjelman parantamiseksi. Arvostan kovasti mietintöä, koska ensimmäistä kertaa kaikki koulutukseen liittyvät ohjelmat ovat yhden sateenvarjon alla. Yli 14 miljardia on jaettu ohjelmille. Se osoittaa, missä määrin EU tukee koulutusta. Erityisesti nyt, kun on korkea nuorisotyöttömyys. Edunsaajat Erasmus-ohjelmasta hyötyvät myös pitkän aikaa sen jälkeen, kun ovat oleskelleet ulkomailla. mielestäni kannattaa kiinnittää enemmän huomiota. Opiskelijat, jotka tulevat itäisen kumppanuuden maista, erityisesti Moldova on tärkeä. Kiitos. Seuraavana esit- edustaja Paljadeli. Kiitos, puhemies. Meidän pitäisi huomenna ottaa kantaa äänestyksessä tekstiin, joka todennäköisesti on kaikkein esimerkillisimpiä tekstejä toiminnallisesta yhteistyöstä. Se on todella kunniallinen kompromissi, vaikka alussa mielipideerot vaikuttivat ylittämättömiltä. Esimerkiksi jos ajatellaan jo itse otsikkoa, jossa olemme pystyneet säilyttämään sanan Erasmus, tämä on jo sinällään menestystarina, Lisäksi tunnustamme monet eri ohjelmat, pystymme myös ohjelmien kesken jakamaan merkittävää tukea. Myös urheilujärjestöt saavat tukea. Lisäksi olemme pystyneet koottamaan talousarviota 40 prosentilla, vaikka nyt me elämmekin hyvin heikkoja aikoja. Tietenkin opiskelijana tässä on ehkä paljon kysyttävää, mutta olen kuitenkin iloinen siitä, että komission jäsen Vasilin on pystynyt yhdistämään kaikki erillään olevat ohjelmat. Kiitän myös esittelijää, joka on hyvin niin päättäväisesti vienyt tätä eteenpäin. Kiitos. Seuraavan edustaja Metsola, minuutti. President, no, Arvoisa puhemies, Haluaisin kiittää esittelijä Pakkia, joka on tehnyt hyvää työtä. Minulla oli mahdollisuus itse hyötyä Erasmus-ohjelmasta yhtenä ensimmäistä opiskelijoista, jotka hyötyivät siitä. Ja tiedän itse, miten hyvä tämä ohjelma on. Opiskelijoiden liikkuvuus ja yliopistoopettajien liikkuvuus on hyvin tärkeää näin voi toimia eurooppalaisena opiskelijana ja sitten aktiivisena kansalaisena. Me olemme nähneet Maltan osalta, miten tärkeää on investoida koulutukseen, liikkuvuuteen, jotta tämän päivän opiskelijat voivat olla huomisen johtajia. Tämä lippulaiva-hanke on hyvin tärkeä aloite ja siksi minulle meppinä on tärkeää, että voin äänestää tämän ohjelman vahvistamisen puolesta. Tämä ohjelma antoi minulle paljon mahdollisuuksia ja nyt neljä miljoonaa nuorta lisää Euroopassa voi hyötyä tästä. He voivat opiskella ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Kiitokset esittelijä Pak, kiitokset komission jäsen. Tästä voimme olla ylpeitä. Kiitos. Edustaja Kosta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvää esittelijä Doris Back on erittäin merkityksellistä, että on saatu lisää rahoitusta tuleville seitsemännelle vuodelle, vaikkakin ehkä olisi hyvä kuulla tästä enemmänkin komission jäseneltä. Kuitenkin Erasmus on kaikki tehokkaampia välineitä, jotta voidaan auttaa tulevia sukupolvia. Siellä on nyt sisällä mukana entiset ohjelmat, mukaan lukee myös korkeakoulutus, ammattikoulutus ja aikuisopetus. Me olemme ryhmässämme tukeneet esittelijä siinä, että Erasmus Plus säilyy brändinä, mutta nimet entisellään kuitenkin ovat mukana. Näin saadaan myös mukaan lainatakuu nyt ja me haluamme myös tukea nuoriso-ohjelmaa, jotta mukaan saadaan nuorisojärjestöjen hankkeita. Me haluaisimme Jean Monnet rahoitusta jatkaa ja ensi kertaa mukana myös urheilulle tukea. Tämä on nuorille myös valtava mahdollisuus. Tämä on merkki siitä, että Eurooppa haluaa tukea ja viedä eteenpäin nuoria. Kiitos. Seuraavana Mato Kiitos. Jos ajatellaan varojen jakoa, niin eiköhän kannata panostaa nimen Erasmus-ohjelmaan. On tietenkin ikävä, että komission puolesta puhuja etsitti kuitenkin asiattomia kommentteja liittyen Espanjan hallitukseen. Kuitenkin Espanjassa on ehkä eniten ollut näitä opiskelijoita ja haluttu, että sitten tukea annetaan myös kaikille, jotka mukana ovat ohjelmassa halutaan tietyssä mielen rauhallisin mielin päästä eteenpäin. Meidän täytyy hälventää epäilyt ja tukia vielä enemmän tätä ohjelmaa, koska se on laajempi kuin entiset ohjelmat yhdessä. Meillä on mukana myös urheilu nyt ensi kertaa ja 58 prosenttia on myös tullut tälle rahaa. Enemmän Erasmusta, enemmän mahdollisuuksia tästä syystä, jolle epäilystäkään siitä, että Erasmuksen tulevaisuus on taattu niin että nuorilla on myös takuut siitä, että mitään muuta emme voi sallia. Kiitos. Kiitos. Edustaja Stier. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujući ovom europskom... Kiitos puhemies. Tämän eurooppalaisen ohjelman ansiosta viisi miljoonaa ihmistä saa mahdollisuuden opiskella tai harjoitella ulkomailla. Kolme miljoonaa korkean koulutuksen osalta ja myöskin ammattikoulutukseen osallistujia. Ohjelma on oikein hyvä aloite, joka johtuu Eurooppa 2020 aloitteenkin toteuttumiseen paremmin. Kun keskitytään koulutukseen, niin saadaan kilpailuetua, koska globalisaatio, uudet tekniikat, sosiaaliset muutokset ja muut tekijät, jotka luovat tarvetta elinikäiselle oppimiselle. Ohjelmasta saadaan hyviä mahdollisuuksia ammattikoulutukseen ja korkeakoulutukseen nuorille ihmisille, mikä on erityisen tärkeää maille, kuten Kroatia, joiden nuorista 52 prosenttia on työttömiä. Kiitos. Skurja úr következik másfél percben. Edustaja Skurja. Kiitos. On vahinko, että tässä keskustelussa Tätä keskustelua käydään nyt, kun täällä on moni vielä matkalla tänne, eikä paljon vierailijoitakaan ole. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä Euroopan unionin tulevaisuutta ajatellen. Tässä on tehty valtavaa työtä. Kiitos esittelijämme Doris Bakkien. No niin, siinähän onkin juuri. Ja kiitos myös sen, että komission jäsen Vasilu on pystynyt ymmärtämään myös parlamentin vaatimukset. Erasmus, Larus, Komenius, nuoriso ja kaikki muut ovat tehneet Euroopasta enemmän. Se on vahvistanut tätä, ei ole pelkästään kyse teollisuudesta ja sisämarkkinoista. Ei tämän myötä ole kukaan Brysseliä vastustanut mielenosoituksissa, vaan on haluttu, että nuoret tutkijat koko kirjolla pystyvät nauttimaan tästä. Siksi on erittäin tärkeää vahvistaa myös tätä saavutettua kokemusta. Erasmus Plus tarvitsi tämän suunnan enemmän varoja nuoriin, näin on sijoitettu, kuten myös urheiluun. Nyt olemme rakentamassa yhtä palaa lisää Eurooppaan. Ja se koskee kansalaisia, nuoria, opiskelijoita eikä byrokratiaa. Me olemme rakentamassa sellaista Eurooppaa, jonka meidän perustajaisämme halusivat. kiitoksia. Tämän Erasmus Plusassa tulee nyt todellisuutta. Thank you very much. Now the... Paljon kiitoksia nyt hyvät kollegat. Seuraavana keskusteluilman puhujalistaa. Yli 26 kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa, mutta minä en ole pystynyt tunnistamaan kuin kahdeksan kollegaa täältä, koska olen halunnut ottaa huomioon poliittisten ryhmien voimasuhteet. Ensin edustaja Saborska, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Haluaisin aloittaa kiittämällä Rova Doris Pakkia suunnattomasta työmäärästä, jonka hän on laittanut Erasmus-ohjelman uudistamiseen. Uskon, että budjettimäärärahat riittävät, eikä sitten viime kriisin toistumista nähdä, joka tässä, tässä salissa piti ratkaista. Täytyy pitää hyvänä sitä mielestäni, että rahoitusväline on olemassa. jolla tuetaan opintolainojen takaamista ulkomailla suoritettavia opintoja varten. Tämä lisää valinnan mahdollisuuksia opiskelijoille. Euroopan tulevaisuus riippuu sen nuorten ihmisten liikkuvuudesta. Nyt meillä on kokonainen sukupolvi, joka pääsee tutustumaan Eurooppaan läheltä käsin. Rakentaa suhdetta Eurooppaan niin ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja miten kaikki olemme sidoksissa toisiimme. Erasmus on avaisasemassa. Kiitos. Kiitos. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja господин председател. Програмирането на Еразъм за всички е очакваната стъпка към усъвършенстване. Kiitos puhemies. Yhteinen Erasmus on tärkeä askel eteenpäin, kun yhteistyön mekanismeja vahvistamme nuorison ja urheilun hyväksi. Ja nyt ehkä päästään myös Euroopan 2020 tavoitteisiin tämän myötä. Totta kai tämä nyt on etusijalla. Minä ottaisin esille kolme seikkaa. Ensinnäkin haluamme tukea innovaatioita. Tämä kohentaa merkittävästi myös nuorten motivaatiota. Toiseksi ohjelma menestyy paremmin, jos me uudelleen mietimme tiettyjä menettelytapoja täytäntöpanossa. Esimerkiksi yhdenmukaistamme muun muassa rahoitusoloja eri toimijoiden kesken se, että siellä on opettaja opiskelijoille erilaisia ehtoja johtaa ehkä tilanteeseen, että se ei toimi kaikissa jäsenvaltioissa ja siksi tämä ei välttämättä ole kovin houkuttelevaa. Se, että eri toimet johtavat myös eriarvoisuuteen. Meidän täytyy miettiä myös rahoituksen eri parametrit, jotta saadaan hyviä kumppanuuksia. Kolmanneksi olen kiitollinen siitä, että menettely on muuten yksinkertaisesti toivottavasti niitä uudelleen kuitenkin mietitään vielä. Tämä on tärkeä avainmenestykseen. Kiitos. Seuraavana edustaja Bilbao. Gracias, presidente. Quiero celebrar la mejor... Kiitoksia. Haluaisin nyt osoittaa antaa kiitoksen sille, että tätä on pystytty koentamaan edellisen verrattuna. Nyt ohjelmassa on parempi rakenne, enemmän selkeyttä myös käyttäjiä ajatella, enemmän varoja myös opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseksi, kun ajatella, että tässä ehkä päästään jopa neljä miljoonaan tulevina seitsemänä vuotena. Tämä on suuria menestystarinoita ollut Euroopan unionissa, se, että nähdään, että Euroopan unionilla on jotain virkaa, ja näin nuoret pystyvät liikkumaan, kohentamaan taitojaan tämän ohjelman myötä, ja Tämä luo myös poliittista Eurooppaa joka päivä. Olin onnen siitä, että jäsenvaltiot vahvistaneet sen, että se, joka on eniten kärsinyt tästä kriisistä, Espanja, ja se on ottanut vastaan eniten myös näitä opiskelijoita, ja kuitenkin sitten Madridin ministerit ovat päättäneet leikkauksista, kuten opetusministeri, vaikka Bryssel antaa enemmän. Tänä vuonna opiskelijat ovat kuitenkin olleet kiinnostuneita Espanjasta. Sielläkin halutaan myös parantaa koulutuksen tasoa. most Kiitos, edustaja Batten. Um, Kiitos puhemies. Me olemme saaneet lukea 500 vuotta sitten kirjoitettu ihan mielenkiintoista kritiikkiä, jonka mukaan kauhistutetaan ihmisiä, joiden käsitys omasta itsestään on niin valtavan hienoa, että he uskovat olevansa jo taivaassa ja kärsivät maa, pitävät ikävänä maan matosten asemaa. He ovat täynnä suuria sanoja ja omia uusia keksintöjään. Erasmuksen nimen liittäminen nyt tähän hulluuteen, suurimpaan hulluuteen eli Euroopan unionin meidän aikakautemme on varmasti ironiaa. Borgesio, Edustaja Borgesio. Kiitos puhemies. Päällimä, että tämä tuki ja tyydytyksen tunne, se, että päästäisiin eroon tästä vaarasta, jota Erasmus saattaa, Erasmus edustaa. Mutta kuitenkin olen hämmästynyt siitä, mitä täällä on nyt todettu täysistuntosalissa. Tämä on ihan väärä käsitys, että Erasmus muka eroja poistaisi. Me haluamme eroja, me haluamme, että Euroopan unionissa säilyvät myös kulttuurien kansalaisten välillä eroja. Jos Erasmus sitten hävittää ne, niin sitten kaikki menee kyllä pieleen, sitä me voi tukea. Sen sijaan, mitä täällä nyt on tullut eh, tästä ohjelmasta, se, että esimerkiksi voitaisiin jotenkin muuttaa tekniikoita niin, että esimerkiksi voitaisiin vaikuttaa tehtyihin työtunteihin ja opiskelijat pääsisivät enemmän kiinni työelämään. Niin ehkä Erasmuksen myötä voitaisiin päästä eroon joistakin pahoista puutteista byrokratiassa, ja, ja, mutta kuitenkin korostaa kulttuurin tietoisuutta. Kiitos edustaja Csaba Kiitos, elnök úr az Erasmus program függetlenül attól, hogy pontosan mit ér... Kiitos puhemies. Erasmus-ohjelma ihan riippumatta siitä, mitä sillä ymmärretään, niin on kuitenkin parhaiten tunnettu ja menestyksekkäin ohjelma Euroopassa. Miljoonille opiskelijoille se tarkoittaa oleskelua ulkomailla, ehkä lukukausia saa uusia tietoja, vaan myös sitä, että oppii tuntemaan mantereen ja voi käytännössä tuntea eurooppalaisen identiteetin, kokea sen. Se, mutta se tarkoittaa myös sitä, että täytyy uusin haasteisiin sopeutua. Ajatukset yhteisestä Euroopasta, sitä ei ruumillista mikään paremmin kuin Erasmus-ohjelma, koska se muotoilee nuorison tulevaisuutta Euroopassa. Sen vuoksi rahoitusesteiden poistaminen on tärkeää ja että seuraavalla ohjelmakaudella seitsemäksi vuodeksi rahoitusongelmia ei tule esille. Kiitoksia. Dancila asson következik. Seuraavana edustaja Dancila. Susțin propunerea Comisiei Europene și a Minä tuen komission tekemää ehdotusta ja myös esittelijän ehdotusta muuttaa asetusta niin, että mukaan otetaan alan eri ohjelmat että määritellään selkeästi tavoitteet ja kunkin ohjelman tarkoitusperät ja myös sitä, että saamme edellisen ohjelman urheilua varten. On tärkeää vahvistaa koulutuksen ja työelämän suhteita. Meidän täytyy myös koulutuksen myötä vähentää köyhyyttä. ikäinen oppiminen on varmasti myös osa tätä vastausta köyhyyteen ja työttömyyteen. Meidän täytyy tarjota parempi pääsy eli erityistarpeita, erityiskoulutus- tai sosiaalitarpeita omaavat ihmiset tarvitsevat myös näitä ohjelmia. Köszönöm szépen, most Takkula úr következik. Kiitos, edustaja Takkula. Ensinnäkin haluan kiittää tässä ohjelman tästä ohjelmasta komissaari vassiolta hänen hyvää aloitettaan erittäin hyvää pohjatyötä komissiossa. täällä rakennettiin laaja pohja komissiossa sille että tämä budjetti tuplaantui. se on erittäin iso ja arvokas asia tällaisena aikana. myös <clears throat> meidän esittelijämme doris pack meidän valiokunnan puheenjohtaja erittäin hyvin vei tätä ohjelmaa eteenpäin ja voi sanoa että näiden kahden vahvan kulttuuripersoonan

Just a minute, please. Hetkinen vain. Mr. Migalski. Edustaja Migalski. Kiitos puhemies, että sain puheenvuoron. Arvostan sitä kovasti. Komission jäsen, hyvät kuulijat. Erasmus on yksi ohjelmista, joka oli ehkä odotetuin, erityisesti nuorten keskuudessa kautta Euroopan. Ja kannattaa, siis samaan aikaan se olisi yksi tärkeimmistä mietinnöistä ja kulttuurivaliokunnan töistä ylipäänsä. Ja josta löytyy yleinen konsensus. Melkein kaikki olivat käytännössä samaa mieltä siitä, että, että nämä ovat niitä rahoja, jotka ovat kaikista paras investointi. Poliittinen ryhmäni hyvin usein vahtii rahojen käyttöä eu eh, e mutta juuri tämän tyyppiset menot ovat yksi parhaimmista investoinneista, joita investoidaan nuoriin ihmisiin, heidän koulutuksensa, mahdollisuuksiin tutustua muihin kulttuureihin, maihin, ihmisiin. Se on paras investointi Euroopan unionin tulevaisuudelle. Onnittelen Rova Pakkia ja tukekaamme tätä hanketta kaikki. Kiitos. Eh, Kiitos. Oliko siellä sininen kortti? Puhemies, ihan lyhyesti. Teillä on hankala homma, tiedän, mutta onko tässä jotain kirjoitettuja tai kirjoittamattomia sääntöjä siihen, että sinisen kortin kanssa voisi odottaa kantaa ja sitten jos sellaisen esittäjän niin ei pääse keskusteluun ilman puhujaluetteloa. Tämä on hyvä keskustelu ja kiitos Nuoris Pakille hänen urastuksestaan tämän parissa. Täytyy varmistaa se, että nuoret tajuavat, että Euroopan unioni rahoittaa tätä hanketta. Kiitoksia teidän suvaitsevaisuudestanne? There is no written rule. Ei mitään kirjoitettua sääntöä tästä ole. Eikä ole kirjoitettua sääntöä siitä, kuka saa mahdollisuuden puhua. Se riippuu vallan puhemiehestä. Tämä on vastaukseni, mutta melko kyvykkäästi nyt kiittelitte Doris Pakkia työjärjestyspuheenvuoron turvin. Mutta nyt Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kaikilla on mahdollisuus esittää kirjallisena ne puheenvuoron, joita ei ehditty esittää, ja ne tulevat osaksi pöytäkirjaa. Uh, Madame Morvai, you have also a point of... Edustaja Morvai, työjärjestyspuheenvuoroko teilläkin on? No, blue card Ei. Ei sinisiä kortteja tässä vaiheessa keskustelua. Joten äh, nyt antaisin puheenvuoron komission jäsenelle. Loppupuheenvuoro varten, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos parlamentin jäsenet. Vielä kerran haluaisin kiittää Doris Pakkia ja varjosittelijöitä kaikkia muitakin jäseniä, jotka ovat tykyä auttaneet. Kiitos sitoutumisesta ja huurastuksesta Erasmus-asetuksen parissa. Haluaisin kerran vielä korostaa sitä, että meidän pitäisi olla kaikkien hyvin tyytyväisiä 40 prosentin kasvun rahoitukseen aikana, jolloin leikkauksia tapahtuu kaikkialla. Tämä osoittaa, että unioni on täysin ymmärtänyt, miten Kiireellistä on kohentaa koulutusta, ammattikoulutusta ja nuorisopolitiikkaa niin, että ne ovat meidän kasvustrategioittemme keskiössä. Tämä osoittaa myös, että me olemme nyt laatineet uskottavan, valtavan välineen, jolla saadaan aikaan muutoksia miljoonien eurooppalaisten elämään. Olen iloinen myös siitä, että meidän aika pieni urheilubudjettimme on saanut myös tukea. Yhden seikan ottaisin esillä nimittäin, mitä tulee nelosotsakkeeseen, niin sekin kuuluu parlamentin vastuulle tarjota Erasmus Plusille riittävästi rahoitusta myös ulkoisissa välineissä. Minä vetoankin teidän kaikkiin, että te tukisitte tätä investointia. Hyvät naiset ja herrat, Erasmuksesta on tullut yksi kaikkein suurimpia menestystarinoita Euroopan rakentamisessa. Se symboloi meidän kaikkein tärkeimpiä arvojamme. Tänä päivänä me voimme nyt avata uuden sivun tässä suuremmoisessa tarinassa. Me voimme nyt olla iloisia Erasmus Plusasta. Onkin Doris Seuraavaksi puheenvuoron saa Doris Pack. Arvoisa puhemies, sain puhua neljä minuuttia ennalta ainoastaan, joten täydentäisin sitä, mitä en ehtinyt sanoa. Olin iloinen siitä, että kaikki toimivat sen puolesta, että nuoriso-ohjelma, epämuodollinen oppiminen otettiin omana budjettiin mukaan. Tämä oli tärkeä kysymys ja oli menestys. Muistuttaisin myöskin siitä, että Grundvig jatkokoulutus, täydennyskoulutus, aikuiskoulutus on yhä tärkeämpää. Tutkimukset osoittavat, että paljon vajeita on kaikissa jäsenvaltioissa, oman maani mukaan lukien. Uskoakseni teimme hyvää työtä. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että nuoriso-ohjelmasta on myös vapaaehtois ohjelmaosio, joka on otettu hyvin vastaan. Olen tavannut 350 nuorta, jotka tekivät tällaisen harjoittelun. Tiedättekö, yksi sanoi, olin jossain, en muista missä maassa, oliko Liettuassa. Ja nyt minä tiedän, kuka minä olen ja mitä minä osaan. Tällaista toivomme, että nuoret ihmiset keräävät näin kokemusta, tietävät, tunnustavat, mikä on oma paikka yhteiskunnassa. Ei ainoastaan mitä opitaan koulussa, vaan mitä toimit, opitaan kulttuurien välisessä yhteistyössä. Siksi tämä on hyvä ohjelma. Haluaisin muistuttaa siitä, että myös muut kuin EU-maat ovat mukana – jäsenehdokkaat Sveitsi, Norja mukana, Islanti, Liechtenstein myös. Avaamme mahdollisuuksia Välimeren suuntaan myös itään. Joten mielestäni todella tässä kuljettiin sitä tietä, jota meidän on kuljettava, jotta Eurooppa näkyisi paremmassa valossa – Tuolla puhuttiin niin, typerää Erasmuksesta on todella ikävää, ettei pääse heti vastaamaan tuollaisiin puheenvuoroihin, mutta tämän keskustelun lopuksi haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet kanssani yhteistyötä. Haluaisin todella kiittää komission henkilöstöä, totta kai komission ja sen Vasiliota, mutta myöskin siitä, että pääsimme Karolin kanssa keskustelemaan. Kiistelimme paljon, mutta sovimme myös ja tästä tuloksesta äänestämme huomenna. Kiitos sydämellisesti kaikille teille komissiossa myös neuvostolle, joka valitettavasti ei ole läsnä. Oli hienoa tehdä tätä työtä ja olen iloinen, että 25, 25-vuotisen urani lopuksi sain vielä tämän aikaiseksi. Kiitos. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia onnittelisin omalta osaltani teitä. Ja keskustelu loppuu lyhyen kommenttiini. Olen varma, että Erasmuksen aikoihin myös opiskelijat liikkuivat, joten ei tämä sinänsä ole mitään uutta. Mutta ne, jotka elävät näissä Euroopan osissa, eivät ehkä ymmärrä, että meille, jotka tulevat rauta esiriipun takaa, tämä liikkumisen vapaus – ei, eivät ymmärrä, miten arvokasta se on. Kiitos oikein paljon tästä ja huomenna äänestämme puolilta päivin. Hyvät kollegat, seuraava kohta esityslistalla, nimittäin Rova Kostan mietintö Luova Eurooppa-ohjelmaa.